Allora, ritorniamo alle... No niin, jatkamme äänestyksiä. Le tre proposte... Meillä on kolme päätöslauselmaa luonnosta, monivuotisesta rahoituskehyksestä ja omista varoista. EFD-ryhmä, kohta neljä, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, toinen osa Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta seitsemän. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Toinen osa. Nimenhuuto äänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Nyt äänestämme päätöslauselmasta nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt ECRn päätöslauselma, josta äänestämme nimenhuutoäänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Seuraavaksi viiden poliittisen ryhmän päätöslauselma, tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kohta kolme. Viidessä osassa kaikista äänestämme nimenhuutoäänestyksenä. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäsosa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja viidesosa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja nyt koko päätöslauselma. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi esityslistalla päätöslauselma EUn ja Japanin kauppaneuvotteluista. Ah. Prego, onorevole Lamassur. Edustaja Lamassur, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Neuvot neuvottelut ovat alkaneet jokunen kuukausi sitten rahoituskehyksistä, mutta vain seuraavassa neuvostossa ensi viikolla käydään ensimmäinen näkemysten vaihto hallitusten valtion päämiesten kesken. Parlamentin hyväksymä päätöslauselma on viiden ryhmän ehdotus ja se hyväksyttiin viides kuudesosan enemmistöllä. Se on selkeä, täsmällinen teksti, jossa muistutetaan parlamentin punaisesta linjasta näissä neuvotteluissa. Ja se on se mandaatti, jonka parlamentti on juhlallisesti antanut puhemies Schulzille, kun hän tapaa Eurooppa-neuvoston ensi viikolla. Ja tämä on se mandaatti, joka on meidän neuvottelumandaattimme jatkossa. Näin ollen on tärkeää, että se hyväksytään näin suurella enemmistöllä. Haluan kiittää kollegoja. Todelliset neuvottelut alkavat. Grazie, onorevole. Kiitos, edustaja Lamassu. Nyt EUn ja Japanin kauppaneuvottelut, tarkistus 11, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 12. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. kuusi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 2. Nimenhuutoäänestys tämäkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt päätöslauselma näin muutettuna Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi päätöslauselma Guinea-Bissaun tilanteesta. Kohta 21, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 22. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Votazione. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 23. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 26. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt loppu äänestyspäätöslauselmasta kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi päätöslauselma Sudanista ja Etelä-Sudanista. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi päätöslauselma EUn kauppasopimuksesta Kolumbian Perun kanssa. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15. äänestys Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 16. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 17. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Selvä. Tarkistetaan koneella. äänitys päättyy. Hylätty. Nyt kohdan 10 jälkeen ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 24. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 25. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 26. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 28, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt nimenhuuto äänestys koko päätöslauselmasta näin muutettuna. Nimen huuto äänestys. Äänestys alkaa, päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Salafrankan mietintö. Ihmisoikeuksia vastaava ole erityisedustaja aiheena. Suullinen tarkistus Hauitilta, olkaa hyvä. Uh, niin puhemies, pahoittelen. Neuvottelut tästä käytiin vain tänä aamuna ja haluaisin lämpimästi kiittää herra Salafrankaa, jonka kanssa onnist, joka onnistui omien kollegojensa kanssa pääsemään myös yhteisymmärryksen ALDE-ryhmästä. Ja näin saamme konsensuksen tästä asiasta. Vedämme pois SDn tarkistuksen sanat ihmisoikeus sanojen, sanan jälkeen. ja siihen asti, jossa puhutaan prioriteetteista ja 2011 sopimuksesta. Tämä on hieman eri asia kuin mistä äh, henkilökunnan kanssa tässä aikaisemmin keskusteltiin, mutta herra Salafrankan kanssa keskustelimme tästä ja vedän pois siis tämän toisen osan tästä tarkistuksesta. Se non ci sono opposizione. Selvä, jos vastustusta ei ole, äänestämme tästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi päätöslauselma aiheena YK asekauppasopimusta koskevat neuvottelut. Tarkistus 12. Äänestys alkaa, päättyy. Hylätty. Tarkistus 3. Nimenhuolto äänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus viisi, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus nimenhuuto nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7 ja 10. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 8 ja 11. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 27 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Joudutason kappale F puolesta vastaan ja hyväksytty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätöslauselma Kongon demokraattisen tasavallan vaalien seurannasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Olemme saaneet tämän päivän äänestykset päätökseen. Onneksi olkoon kaikille esittelijöille. pensavo